Right, good afternoon. Hyvää iltapäivää kaikki. Tervetuloa. Meillä on pitkä istunto edessä aina noin puoli kuuteen. Nyt on aika käydä vuoropuhelua toimielinten kesken ohjausjakson tiimoilta. Meillä on täällä Ekofineuvoston puheenjohtaja, kylläpä, ja totta kai euroryhmän puheenjohtaja, meille tuttu hahmo. Ja aikanaan tulee myös Olli Rehn, talous- ja rahasiosta vastaava komission jäsen. Sen jälkeen kysymyksiä ja vastauksia. Ja vaaleanpunainen paperi, kiitos kysymyksiä varten. Niin aamulla ei kukaan mennyt sekaisin paperin kanssa, olitte hyvin kurinalaisia. No, emmeköhän aloita ECOFin-neuvoston puheenjohtajan alustuksella. Ministeri, olkaa hyvä. Ladies and gentlemen, Sharon. Um... Hyvät naiset ja herrat, kiitoksia mahdollisuudesta puhua. Olemme juuri nyt käymässä neuvostoa komission neuvosten kesken. Minä edustan täällä siis ECOFin neuvostoa, valtiovarain ja talousministeriöiden neuvostoa. Se tuntuu olevan aika tähdellistä nyt tässä yhteydessä. Me olemme kovasti kolmikanta vuoropuhelun puolesta niin, että on läheiset suhteet Euroopan parlamenttiin. Tästä syystä olenkin kovin kiitollinen Sharon, että sain tilaisuuden tulla tänne. Jos sopii, niin aloitan kertomalla, no day. Um, uh, so it's, uh... että Meillä on Unkarissa tänään pyhäpäivä, mutta sää on kuitenkin meidän puolellamme sikäli. Meillä oli joukko vallankumouksia 1800-luvun puolessa välissä. Ja Unkarissa meillä oli Euroopan vilkkaimpia vallankumouksia, kansalaisvallankumous, 1848. Siksi me juhlimme sitä historiallista, historiallista hetkeä. Ainutlaatuinen tilaisuus olla myös teidän kanssanne tällaisena päivänä. Jos sopii, niin nyt sitten seuraavaksi voisin kertoa hiukkasen yleisemmin tilanteesta nyt kasvu on vahvistumaan päin Euroopan unionissa, laajemminkin taloudessa, mutta kuten kaikki tiedämme, on kamottavia asioita nyt käynnissä puolestaan maailmantaloudessa, Japanissa ja jossakin muissakin maissa. Niin ikään kotimaan kysyntä on virkistymään päin, eli elpyminen on menossa vauhdilla eteenpäin. Mutta talouskasvun vauhti on kovin epätasaisesti jakautunut. Meillä on geopoliittiseen tilanteeseen liittyviä ongelmia, kuten myös raaka liittyviä ongelmia. Hinnat ovat olleet hyvin korkealla. Tällä on kielteisiä vaikutuksia elpymiseen. Siitä keskusteltiin ECOFIN-neuvoston kokouksessa tänään aamupäivällä – kaikki otimme esille huolen korkeasta öljyn hinnasta. Rahoitusmarkkinat ovat edelleen hyvin hermostuneet. Tämä saattaa johtaa myös heikompien talouksien rahoitusongelmiin myös Euroopan unionissa. Sitten eurooppalaisesta ohjausjaksosta, koska se on täällä aiheena, ja siitä pitääkin keskustella seikkaperäisesti. Ohjausjakson perusajatuksena on antaa ennakoiva ulottuvuus talouspolitiikan yhteensovittamiselle ja euroalueella siis. Ohjausjaksossa meillä on kansalliset suunnitelmat, jotka myös taataan Euroopan tasolla. Annetaan poliittista osviittaa ennen kuin tehdään talousarviosta lopullisia päätöksiä siis täällä ja jäsenvaltiossa. Käytännössä eurooppalainen ohjausjakso jatkaa valvontaprosessia vakaus- ja kasvusopimuksen jäljeltä ja laajat poliittiset suuntaviivat myös tukevat sitä. Ne ovat kuitenkin juridisesti erillään. Nämä kaksi asiaa siis ovat oikeudellisesti erillään. Mukana on finanssikuri, makrotaloudellinen tasapaino ja kasvua tukeva politiikka EU 2020 strategian mukaan. Vuotuinen kasvuselvitys on hiljattain julkaistu 12. tammikuuta tänä vuonna ja se käynnisti ohjausjakson. Ensi kertaa saamme jo etukäteen yhteensovittavaa politiikkaa ennen kuin hallitukset muuttavat sitoumukset omiin talousarvioihinsa. 2012 komissio on asettanut kymmenen tointa etusijalle Euroopan unionissa 2011 ja 2012. Ja kaikki tämä EU 2020-strategian mukaan. Me olemme jo hyväksyneet neuvoston päätelmät. Tämä helmikuussa se liittyy finanssi- ja makrotaloushaasteisiin komission vuotuisen kasvustrategian pohjalta. Euroopan neuvosto maaliskuussa puolestaan yksilöi yhteiset taloudelliset haasteet, antaa strategista osviittaa talouspolitiikalle. Olli, tervetuloa joukkoon mukaan. Meillä oli muuten pitkä kokous aamulla. Olli, myös mukana. Se on hyväksi meille kaikille. These orientations will be taken. Tämä otetaan huomioon valmistelessamme lähentymissääntöjä ja kansallisia uudistusohjelmia. Kaikki tämä tulee vastaan tänään, tänä keväänä huhtikuussa. Jäsenvaltiot toimittavat kansalliset uudistusohjelmansa ja vakaus- ja lähentymisohjelmansa. Komissio sitten erittelee niitä toukokuussa, kuten myös kesäkuussa. Ja ottaa ne huomioon, jos on tarpeen myös poliittisissa suosituksissa. Komissio on hiljattain myös lähtenyt liikkeelle ajoissa arvioidakseen näitä niin, että me sitten kesäkuussa neuvosta voimme hyväksyä maakohtaiset suositukset ja lausunnot. Jäsenvaltioiden pitäisi ottaa vaarin tämä, kun valmistelevat 2012 talousarvioita tai muita rakennetoimia. Kuten kaikki tiedämme, hyvät ystävät, tarkoituksena on saada vakaus- ja lähentymisohjelma siihen kuntoon yhdessä kansallistoimen kanssa, että ne voidaan lähettää samaan aikaan komissiolle. Ja näin saadaan aikaan integroitua politiikkaa jäsenvaltioiden kesken taloudessa. Eli parin kuukauden sisällä me nyt luomme integroitua talouspoliittista strategiaa kaikissa jäsenvaltioissa Euroopan unionissa. Kaikkien näiden toiten seurauksena ohjausjakson pitäisi taata parempi makrotaloudellinen vakaus ja lisätä luottamusta markkinoihin. Tämä puolestaan on tärkeää, että saadaan fiksua, kestävää ja osallistavaa kasvua. Lisättäkö tähän vielä, että ohjausjakso on erinomainen väline arvioida samanaikaisesti rakenneuudistusten täytäntöönpanon tehokkuutta tai viransitoimien tehokkuutta. Ovatko ne johtaneet kasvuun ja kohentuneeseen finanssitilanteeseen kaikissa jäsenvaltioissa? Sitten lyhyt sivulause tässä, tärkeä kuitenkin sellainen. Me olemme jo käsitelleet kasvua, talouskasvua. Minä olen myös huolestunut työttömyyden korkeasta tasosta, varsinkin nuorten parissa. Se ei voi olla kestävällä pohjalla, että työttömyysluvut ovat 20-40 prosentin luokkaa, joissakin jäsenvaltiossa nimittäin. Varsinkin näin on nuorten parissa. Meidän pitäisi saada aikaan talouskasvua työpaikkojen luomiseksi. Lopuksi, jos sopii, mikäli ymmärrän ruumin kieltäne oikein, niin lopuksi sanoisin, että kansalliset parlamentit ja iso osa ihmiset, jotka täällä istuvat, edustavatkin kansallisia parlamentteja. Näin olen ymmärtänyt. Kansalliset parlamentit harjoittavat demokraattista valvontaa hallitusten harjoittamassa politiikassa, mukaan lukien talouspolitiikka ja viranomaisena päättävät myös tarvittavista budjettivaroista tavoitteiden saavuttamiseksi taloudessa. Me olemme kansallisten parlamenttien armoilla siis. Eurooppa-neuvosto on tavallaan teidän käsissänne, että ohjausjakso toteutuisi. Kiitoksia huomiostanne. Kiitoksia kovasti. Tämmöisestä tykkäämme, eli olette parlamentin armoilla. Ja nyt puheenvuoron saakin Jean-Claude Juncker, euroryhmän puheenjohtaja. Oui, madame la présidente, mesdames et messieurs. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, en tiedä, ovatko monet puhujat jo ennen minua, koska kun katson ohjelmaa, niin huomaan – että te tiedätte jo hyvin paljon tai kaiken tästä eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Tiedätte, mitä sen olisi pitänyt olla, mitä siitä on tulossa. Joten e, minä en nyt sitten loukkaa teitä kertomalla siitä, mikä se on. Kun me keskustelemme Euroopan parlamentaarikkojen kanssa, niin ja nyt tässä kansallisten parlamenttien edustajien kanssa, niin me kaikki tiedämme, että ei pidä jäädä siihen, mitä on ollut ja mitä on tähän asti tapahtunut, vaan että kaikkien pitäisi ymmärtää, missä mennään. Yritän kuitenkin lyhyesti tästä puhua. Tämä käsite ja sen sisältö, en tiedä miten tämä eh, nimi, niin me olemme, olen koko aikauteni ajan halunnut tällaista yhteistyötä talouspolitiikkaan niin ja olen euroryhmässä ehdottanut, ehdottanut että ex ante keskustelua budjetista pitäisi käydä ja myös niistä uudistuksista, joita eri maissa tehdään. Ja tämä siinä tarkoituksessa, että me voimme sovittaa politiikkamme muihin politiikkoihin ja sitten päinvastoin. Mikä aikanaan oli suuri asia, oli tämä eurosopimus. Se ikään kuin kruunasi koko tämän neuvotteluprosessin ja koordinointiprosessin, jonka me kaikki tunnemme. Eurosopimus, alun perin sitä haluttiin kutsua kilpailukykysopimukseksi. Niin, nyt se on menossa pääministereille, tai meni pääministereille, ja meillä on nyt kaikki välineet käsissämme, joilla me voimme tätä talouspolitiikkaa vahvistaa ja soveltaa. Kun me sovellamme eurosopimusta, niin te huomaatte, että tämä liittyy Eurooppa 2020 strategiaan. Ja täällä pitää olla mukana ne yhteiset suuntaviivat, joissa on mukana kaikki ne elementit, joiden avulla kasvu- ja vakauspaketti saadaan täytäntöön pantua. Meillä on instrumentaalipuolella, instrumenttien puolella kaikki nyt olemassa, minkä avulla me pääsemme hyvin eteenpäin. Komission ehdot, tekemät ehdotukset syyskuussa 2010 Sixpackin nimellä tunnettu ehdotusnippu liittyen tähän taloushallintoon niin ne, se on asia, joka täydentää muita välineitä, joita meillä jo on. Jos nyt sitten kesäkuuhun mennessä parlamentti haluaa jotain kunnianhimoisempaa tekstiä tähän taloushallintotekstiin, ja jos me onnistumme ensi viikon loppuun mennessä luomaan eurooppalaisen vakausmekanismin, ja jos me onnistumme eh, finanssit eh, tasapainottamaan Irlannin kohdalla, niin, niin tämän kaiken teemme, jotta tämä toimisi paremmin ja pidämme myös eh, huolta laadusta. Ja sitten kesäkuuhun mennessä me sovellamme näitä ehdotuksia ensimmäistä kertaa, niitä suosituksia, joita meillä on nyt johdonmukaiseen taloushallintoon käytettävissä. Ja niitä todellakin tarvitsemme. Eurosopimus on sellainen asia, että tuntuu siltä, että hallitukset ymmärsivät, että runojen kirjoittamisen aika on ohi vaan että pitää listata tällaiset hyvät tavoitteet ja pitää arvioida se, mitä on tehty ja mitä ei ole tehty eri maissa. Ja tämä onkin syy siihen, että tavoitteet, jotka on määritelty eurosopimuksessa – ovat sellaisia, että niistä pääministereiden täytyy itse valita kaikki ne kansalliset painopistealueet, jotka kullekin maalle ovat sopivimmat. Ja tässä maaliskuun ja kesäkuun välissä 27 valtion päämiestä joutuu kertomaan komissiolle, mitkä ovat ne painopisteet ja tärkeimmät asiat, jotka kussakin maassa eh, halutaan tehdä. Ja tällä tavalla ikään kuin avataan politiikkaa, kunkin maan omaa politiikkaa. Eurosopimus on, on tietenkin eh, sellainen nyt, että se ei ole aivan Merkelin alkuperäisen ja Sarkosiin alkuperäisen suunnitelman mukainen sanktioineen. vaan on selvää, että nämä täytäntöönpano toimet jäävät kansalliselle täytäntöönpanotasolle. Ja niistä vastaavat siis kunkin maan hallitukset. Sitten me katsomme tässä ruminavauksen yhteydessä että miten nämä eurosopimustekstit, jotka eurosopimuksesta juontuvat ja sen perusteella kirjoitetaan, niin että auttaako tämä tilannetta. Euro eh, eurohuippukokous, joka pidettiin 11. päivä, on lähtenyt parlamentin jäljille siinä mielessä, että jokaisen maan jokainen vaihe tulee olemaan sellainen, että e, siinä noudatetaan komission määräyksiä. Jos näin ei ole, niin silloin kunkin maan ministeri joutuu selittämään miksi. Tämä Beneluxin hallitusten, Benelux-maiden hallitusten näkemykset ovat sellaisia, että nekin vievät meitä lähemmäksi komissiota. Mehän Benelux-maiden hallituksethan kuuluvat euroryhmään, enkä ole hetkeäkään epäillyt, epäillyt näitä asioita juuri tältä kannalta ajatellen. En mene nyt näihin sisältöihin tässä tämän enempää, koska siitä keskustelemme kollegoiden kesken. Kiitos. I'm sure we'll... Aivan varmasti. Tämä on löytyy mielenkiintoisia kysymyksiä. Sitten viimeisenä, mutta ei vähimpänä, komission jäsen Olli Rehn Olli. Thank you, Sharon, Madam Chair. Kiitos Sharon, puheenjohtaja. Arvoisat kansallisten parlamentin jäsenet ja Euroopan parlamentin jäsenet. Hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin minulla on suuri ilo osallistua tänään tähän hyvin ajankohtaiseen hetkessä kiinni olevaan kokoukseen eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Ja haluan onnitella valiokunnan jäseniä siitä, että he tekivät aloitteen tämän kokouksen järjestämiseksi sekä Gorgi Matolci ja Jean-Claude Juncker ovat jo esitelleet omia näkemyksiään eurooppalaisesta ohjausjaksosta vahvistetusta taloushallinnosta ja eurosopimuksesta. Voin puhua varsin lyhyesti ja täydentää juuri kuulemaamme. Mehän olemme juuri viettäneet kaksi päivää, ei suinkaan kahta päivää ja yötä, vaan kaksi päivää yhdessä – edellä mainittujen herrojen kanssa euroryhmässä ja ECOFin neuvostossa. Näin ollen me olemme todellakin syventäneet näkemyksiämme siitä, mikä on tilanne tällä hetkellä talouskriisissä ja rahoitusmaailmassa. Alkuun muutama sana eurooppalaisesta talouden ohjausjaksosta ja sen vaikutuksista, mutta sitä ennen vielä – lyhyesti taloushallinnon täytäntöönpanosta noin yleisellä tasolla ja taustaa hieman niille syille, miksi olemme tälle tielle lähteneet. Euroopan talouden hiljattaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että on jo korkea aika saada käyttöön taloushallinto. Vaikkakin euron kymmenvuotinen historiikki on ollut menestystarina, niin eh, silti rahoituskriisi on paljastanut tiettyjä systeemisiä puutteita poliittisissa puitteissamme, politiikan puitteissa. Ja näin ollen yhdessä maakohtaisten poliittisten virheiden ohella ja eh, väärä, väärin painottuneen finanssipolitiikan ohella se on johtanut siihen, että Euroopan taloudellinen vakaus on vaarassa. Me kaikki tunnemme kriisit, joita Kreikka, Irlanti ja tietyt muut maat ovat kokeneet. Kreikan suhteen kyseessä oli ennen kaikkea finanssikriisi. Irlannissa puolestaan pankkisektorin kriisi. Ja molemmissa tapauksissa oli makrotaloudellisia epätasapainotilanteita. Johtopäätös tästä oikeastaan loogisesti on se, että meidän on sellaisia välineitä, että tällaisissa kriiseissä ja vastaavissa muissa kriiseissä jatkossa voimme toteuttaa eurooppalaista politiikkaa talouden alalla ja finanssipolitiikan alalla. Puhutaan niin sanotusta sixpackista, kuudesta lainsäädäntöehdotuksesta, jolla pyritään tehostamaan taloushallintoa. Tämä on lähestymistapamme, hyvin kattava lähestymistapamme kulmakivi. Haluamme vahvistaa sekä ennaltaehkäisyä että korjaavia toimintoja äh, kasvu- ja vakaussopimuksessa. Haluamme lisätä talousvalvontaa niin että voidaan ennaltaehkäistä ja korjata makrotaloudellisia äh, epätasapainoelementtejä. Haluamme vahvistaa myös äh, täytäntöönpanoa ja kansallisia finanssipuitteita, finanssipolitiikan puitteita niin ikään vahvistetaan. Unionilla ja jäsenvaltioilla on oltava välineet, joita tarvitaan kestävän kasvun ja työpaikkojen luomisen takia. Näin ollen onkin hyvin tärkeää, että neuvosto pääsi tänään sopimukseen yleislähestymistavasta tähän lainsäädäntöpakettiin. Se helpottaa neuvotteluja Euroopan parlamentin kanssa niin, että saisimme lainsäädäntötyön päätteeseen vielä kesän mennessä. Pyrkimys on päästä hyvin kunnianhimoiseen tavoitteeseen. Haluan kiittää Unkaria puheenjohtajavaltiona hyvin rakentavasta ja tuloksia tuottavasta työstä neuvostossa. On sanottava, että kun komissio luonnosteli omia aloitteitaan ja aloitteitaan taloushallinnosta vuosi sitten viime keväällä, vallalla oli aika moinen vastarinta ja skeptinen ilmapiiri. Nyt sekä Euroopan parlamentti että myös Euroopan unionin jäsenvaltiot hyvin laajasti hyväksyvät näiden kuuden lainsäädäntöhankkeen yleissuuntauksen. Kyseessä on historiallinen uudistus taloushallinnon alalla. No sitten itse eurooppalainen talouden ohjausjakso, joka on taloushallinnon keskiössä. Alun perinhän muutama vuosi sitten sitä edisti Luxemburgin pääministeri Jean-Claude Juncker tässä vieressäni. Onneksi olkoon. Huomattava saavutus. Uskaltaudun sanomaan, että Tämä väline on äärimmäisen tärkeä talouspolitiikan koordinaatiolle. Tämä ensimmäinen seikka, joka liittyy ohjausjakson komissio on korostanut alusta saakka sitä, että kansalliset parlamentit ovat mukana budjetin etukäteisvalvonnassa ja ennalta, ongelmien ennaltaehkäisyssä. Komissio ja viime kädessä neuvosto omaavat sen toimivallan, jonka kautta ne voivat valvoa kansallista budjettiprosessia. Ei tämä tarkoita sitä, että me voisimme tai haluaisimme olla yksityiskohtaisella tasolla mukana kansallisen budjetin laadinnassa, vaan tämä tarkoittaa sitä, että analysoidaan, tehdään vertais, vertaisarvioita budjetin epätasapainoista, epätasapainoisista elementeistä – budjettiluonnoksia tutkitaan yhdessä Euroopan unionissa aivan tavallisen tapaan. Komissio analysoi, neuvosto päättää. Ennen kuin budjetti eh, talousarvioesitys eh, esitellään, on vielä mahdollisuus tehdä suosituksia ja odottaa sitten korjaavia toimia. Jotkut ovat kritisoineet tätä parlamentaarisen suvereniteetin rikkomukseksi. Minä itse olen kansallisen parlamentin ja Euroopan parlamentin jäsen ja olen täysin tietoinen parlamentaarisen finanssipoliittisen koskemattomuuden tärkeydestä. Kyse ei ole siitä, että pyrkisimme rikkomaan jotenkin parlamentaarista suvereniteettia, vaan kyse on siitä, että pitää noudattaa niitä sääntöjä, joihin parlamentit ovat sitoutuneet perussopimuksessa ja sopimuksissa. Eli todellakin täytyy tehdä sen, minkä lupaa. Näin yksinkertaista se on. No sitten eurooppalaisen ohjausjakson vaikutukset jatkossa tulevan työhömme. Tämähän on osa hyvin kattavaa taloushallintostrategiaa, jonka tarkoitus on vahvistaa finanssipoliittista vakauttamista, rakenneuudistuksia ja sitä, että saamme vahvistetuksi rake, rahoitusmarkkinoitamme rakenteita. Jean-Claude Juncker totesi, että Euroopan neuvoston oletetaan tekevän hyvin merkittäviä kysymyksiä, päätöksiä tähän suuntaan ja tarjoavan poliittista ohjeistusta komissiolle, jäsenvaltioille nimenomaan talous- ja finanssipolitiikan alalle jatkoa silmällä pitäen. Arvoisa puheenjohtaja, loppuun voisin todeta oikeastaan yhteenvedon omaisesti, että Tällä hetkellä käynnissä olevat poliittiset uudistukset osoittavat, että Euroopassa on todellakin otettu opiksi oikealla tavalla kriisistä. Ja nyt se toimii päättäväisesti ja oikeaan suuntaan. Kun ajattelemme kriisin voittamista, niin myönteinen menestys, menestyksekäs lopputulos ei vielä ole taskussa vaan vielä vaaditaan yhä parempaa makrotaloudellista näkemystä. Muutoin uudistukset hidastuvat, emmekä pääse tavoitteeseemme. Tässä yhteydessä todellakin meidän täytyy olla päättäväisiä. Päättäväisyydellä voimme muuttaa asioita. Jos nyt viime vuosi oli kriisin vuosi ja euron selviytymisen koetin kivi, niin tämä vuosi voi olla uudistuksen ja Euroopan talouden eh, henkiin elpymisen vuosi. Ähm. Kiitoksia kovasti. Nyt täytyy sanoa, että täällä on vain kaksi pyytänyt puheenvuoroa. Jos joku lisää valiokunnasta haluaa tarjota, niin nyt on kolme. Ja Ekon valiokunnan kädet ylös myös, no niin, niinpä nousikin. Tsekin tasavallan senaatista EU-asioiden valiokunnan puheenjohtaja. Otetaanpa pari kysymystä ja sitten vastauksia. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Musím... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ensin haluaisin todeta, että arvostan kovasti sitä, että saamme tilaisuuden keskustella ja vaihtaa ajatuksia aiheesta, joka pääosin on hallitusten välinen asia. Olen kiitollinen että voimme tehdä sen täällä Euroopan parlamentissa. Toisaalta olen myös hiukan huolestunut siitä, että me puhumme nyt hyvin tärkeistä hyväksyttävistä toimenpiteistä hyväksytä neuvostossa kymmenen päivän kuluessa. Emme kuitenkaan tarkkaan tiedä, miltä ne näyttävät. Kysyisinkin komission sen oli Reneltä, muiltakin panelisteilta, voisitteko hiukkasen täsmentää näitä toimenpiteitä? Saisinko hiukkasen enemmän valaistusta siihen, mistä keskustellaan Eurooppa-neuvostossa. Itse en haluaisi olla pääministerin pallilla, joka kello 11 illalla joutuu tekemään päätöksiä ja ehkä keskiyöhön tai kello kahteen yöllä ainoastaan tehdä päätöksiä näinkin tärkeistä asioista. Mielestäni keskustelun on kyllä aikaa ollut tammikuusta lukien. Emme nyt enää kriisiä ratkaisemme, puhutaan, me että nämä toimenpiteet hyväksytään toisen kriisin torjumiseksi jatkossa. Nykyinen kriisi puolestaan varmasti ratkaisee itse itsensä. Keskustelu on jatkunut jo pitkään. Kansallisessakin parlamentissa keskustelemme päivittäin. Voisitko kertoa enemmän yksityiskohtia niistä toimenpiteistä, jotka hyväksytään muutaman päivän päästä? Näin vastuunkanto ei sitten häviä niiden häältä, jotka ennen vaalia tekevät lupauksia, mutta sitten lupauksia ei täytetäkään vaalien jälkeen. Thank you very much. Kiitoksia kovasti Liettuasta, Herald ja Katis. Dėkoju, e, mane. Kiitos. Minä haluaisin eräisiin asioihin tässä puuttua. Jame priemonės iš esmės surašytos tos. Ensinnäkin tämä eurooppalainen sopimus, täällähän eurosopimuksessa on jo samoja asioita kuin kasvusopimuksessa ja myöskin Lissabonin sopimuksessa ja muissa teksteistä. Eli tässä on nyt päällekkäisyyttä. Mitä varten on pitänyt tällä tavalla päällekkäistä työtä tehdä? Eihän siitä mitään lisäarvoa synny euromaat ja euroalueen ulkopuoliset maat ovat aivan eri asemassa. Ne maat, jotka eivät kuulu euroalueeseen, niillä on eri valuutat ja niillä on erilaiset valuutta- ja pankkijärjestelmät. Esimerkiksi Liettuassa on Currency Board-järjestelmä, joka on taas aivan erilainen kuin Puolan järjestelmä. Heidän Puolassahan valuutta voidaan devalvoida, mutta ei meillä. Ja tämä johtaa siihen, että eroja syntyy. Miten tämä sopimus, eikö se tee vähän vaikeammaksi euroalueeseen liittymisen erinäisille maille? Tämä huolestuttaa meitä. On myös muitakin kysymyksiä ilmassa. ECOFIN-neuvostolle nämä kysymykset kuuluvat. Tämä ex ante valvonta budjetin kohdalla, niin se on tärkeää, mutta kyllä on tärkeää myös budjetin toteutumista valvoa jälkikäteen. Ja seurata sitä, että kuinka parlamentit valvovat budjettia ennakolta ja sitten sen toteuttamisen jälkeen. Tällä tavalla me tietäisimme, missä ollaan menossa sitoumusten osalta. Uh, the commissioner was... Tässä minun päin katsottiin aikaisemmin, että täällä olisi kysymys siitä, mitä sopimuksessa on. Nyt tuli esille, että on päällekkäisyyttä sopimuksen muiden asioiden kanssa. Ehkä voidaan palata tähän nyt näissä ensimmäisissä vastauksissa näihin kysymyksiin, kun aikaakin on. Ei tässä kaikkia kysymyksiä tarvitse ensin kerätä. Olli, haluatko sopimuksesta sanoa jotain? Thank you. Actually, I was waving because I... Kiitoksia. Odottelin tässä, että sinä antaisit merkin minulle, missä puhuja on, koska en oikein häntä löytänyt. Te kuitenkin parhaani. Jean-Claude Juncker oikeastaan euroryhmän puheenjohtajana parhaiten pystyisi vastaamaan. Tämä hoidettiin euroryhmän huippukokouksessa. Hän oli päätöksessä siellä tekemässä myös. Mutta mitä sitten tulee ensi viikon Euroopan neuvoston odotuksiin, niin Euroopan neuvoston todellakin pitäisi tehdä päätöksiä kaikilla rintamilla, antaa kattava vastaus, mukaan lukien finanssivakaus, se kuuluu jäsenvaltioille ja niin, että sitoumuksissa noudatetaan kasvu- ja vakaussopimusta. Portugali esimerkiksi on ryhtynyt suuriin toimenpiteisiin, tehnyt merkittäviä päätöksiä finanssien vakauttamiseksi ja myös rakenneuudistusten hyväksi viime päivinä, toki moni muukin maa. Toiseksi Tarvittaisiin myös poliittinen sopimus siitä, että saadaan pysyvä eurooppalainen vakausväline ja sitten tilapäinen ö, väline talousvakautta varten. Ja myös sitten taloushallintoon täytyy palata, kuten täytyy tukea myös järjestelyä pankkien testaamiseksi. Ehkä sitten myös injektoida uutta pääomaa tarvittaessa niihin. Eli jotta päästäisiin eroon kriisin, jos ei nyt viimeisestä vaiheesta, niin loppuvaiheesta kuitenkin, niin kriisi kuitenkin on päällä vielä. On kyse valtion velkakriisistä joissakin valtiossa varsinkin. Se jatkuu monissa maissa pankkikriisinä. Kun nyt tarkastellaan Euroopan taloutta Euroopan parlamentin jäsenen näkökulmasta, niin kaiken kaikkiaan Euroopan talous on elpymään päin. Reaalitalous on pääsemässä jaloilleen ja toipuu omilla jaloillaan paremminkin nyt. Se, tämä pikkuhiljaa vaikuttaa työllisyyden kohentumiseen, mutta kuitenkin rahoitusmarkkinoiden myllerrykset jonkin verran tätä häiritsevät vielä. Ja jotenkin täytyy myllerrykseen vastata kattavalla vastauksella. Tämä on minun käsitykseni Euroopan neuvoston ensi viikon kokouksesta. No niin, kiitos. Ja sitten Jean-Claude seuraavaksi. Ehkä voisit pikkusen päivittää ECOFIN tietojamme. Miten on päästy eteenpäin sitten perjantain ja lauantain välisen yön päätöksistä valtiovarainministerin kohdalla on hyvä muistaa, että he enemmän tuntevat yksityiskohtaisemmin tätä kuin valtioiden hallitusten päämiehet. Ehkä jotain tällaista voisi kertoa. <clears throat> Madame la Présidente, je voudrais... Kiitos. Minä haluaisin vastata liettualaisen kollegani kysymykseen. Sanoin, että kyllä, olisin aivan samalla tavalla muotoillut sen tämä eurosopimus tai kilpailukykysopimus, kuten sitä aikaisemmin kutsuttiin, niin ei siinä paljon lisäarvoa ole. Minun tekee suuren vaikutuksen omalla kokemuksellani se, että miten keskustelua välillä käydään. Joskus aivan kuin suuret aallot pyyhkisivät Euroopan rantoja ilman, että nähdään – mitä varten tällaiset aallot syntyvät. Meillä on tämä kasvu- ja vakaussopimus, meillä on talouspolitiikan suuntaviivat, meillä on yhteiset suuntaviivat ja myöskin työllisyysalalla ja joka kokouksessa, euroryhmäkokouksessa, me tarkastelemme kahden maan tilannetta – me annamme aina suosituksia maakohtaisesti euroalueen sisällä kullekin maalla ei sillä tavalla, että ne vähän eh, tarkentaisivat eh, politiikkaansa. No miksi tällainen eurosopimus sitten on eräs selitys, mitä en kerro, ja sitten toinen selitys, jonka voin teille kertoa. Ja se on se, että me halusimme yhteen ja samaan menettelyyn kerätä kaikki hallintotavat ja menettelyt, jotka, jotka meillä on käytössämme. Tämä taloushallinto päämiesten taholta on, se on sellainen hanke, että eri kansallisessa politiikassa päämiehet juuri ohjaavat näitä uudistuksia – Valtiovarainministerit ovat olleet vastuussa näistä tarkastuksista ex ante ex poste vaiheessa. Ei ole selvää, ei ole selvää, että tämä toimii. niin meillä on 17 euromaata ja muutkin haluavat keskustella asioista. On erityisiä kansallisia ongelmia kussakin maassa. Niitä käsitellään kansallisissa parlamenteissa ja verrataan ne eri ratkaisuja niin ratkaisuihin, mitä muut ovat keksineet. Ja mietitään ratkaisua eläkeasiaan, koulutusasioihin – anteeksi, palkan muodostumisasioihin ja palvelusektorikysymyksiin. Kuitenkin tuntuu, että nämä päämiehet eivät oikein ymmärrä, mistä on kysymys. Rova Merkel, esimerkiksi kansleri Merkel. Minä olen nähnyt työasiakirjan tästä ranskalais- Eh, saksalaisesta hankkeesta. Ja vaikuttaa siltä, että Saksa ehdotti indeksointijärjestelmää, joka on käytössä kahdessa maassa, Belgiassa ja Luxemburgissa. Olen kes- keskustellut tästä kollegojen kanssa, että mikä ero on siis Luxemburgin ja Belgian järjestelmän välillä. Ei kukaan tiennyt että eroja edes oli. En minä tästä heitä arvostele, mutta tietyt ministerit eivät eh, tienneet, että työehtosopimuksissa oli tällainen indeksiehto, eh, ja he eivät sitä tienneet. Ja jos, jos oma ministeri ei edes tiedä näitä hienouksia, mitä työmarkkinaosapuolet ovat neuvottelussa saavuttaneet, niin eihän ministerit tunne järjestelmää ollenkaan. Tätä, tätä on vaikea ymmärtää. Ja jos valtioiden päämiehet itse haluavat ja nimenomaan he haluavat tehdä tämän työn, niin eurosopimus on kuollut sopimus, kuten muutkin sopimukset. Go-go-sopimus, sellaiseksi voisin tätä kutsua. Te tiedätte, että 2005 maaliskuussa me teimme tällaisen nuorisosopimuksen, eurooppalaisen nuorisosopimuksen, minä tiedän, kun Oska oli neuvoston puheenjohtajana ai, silloin juuri. Me aina muistamme nämä hetket, kun nehän ovat yhteisön suurimpia hetkiä, jotka, jotta käyvät mieleen. Tosi, mi, <laughs> tämä ei nimenomaan minulle mieleen. Ja Ranskan ehdotuksesta me laadimme tällaisen nuorisosopimuksen. Kukaan ei sitä muista. Jos jos tätä eurosopimusta ei panna täytäntöön maiden taholla, niin se on täysi tappio. Kaikkien täytyy tehdä tehtävänsä neuvoston, neuvoston työryhmien ja kansallisen täytäntöönpanon ja parlamentin täytyy tehdä myös työnsä. Täytyy miettiä sitä, että kuinka kansalliset parlamentit saadaan kiinnostumaan tästä asiasta tästä sopimuksesta ei ole lisäarvoa. Täällä on vain menettelyjä tarkennettu, koska me olemme valinneet tietyistä tavoitteista osan toteutettaviksi. Ja aivan kuten talouspolitiikan koordinointi, se on euroalueen politiikkaa. Ne maat, joilla on yhteinen valuutta, ne tarvitsevat enemmän koordinointia kuin 27 maata keskenään. Ei pidä kuitenkaan uusia tällaisia kuiluja luoda Eurooppaan eh, sillä tavalla, että euromaat ja ei-euromaat olisivat eri puolella aitaa. Eh, toiset ovat hyväksyneet yhteisen valuutan ja toiset eivät. Ja tämä onkin se syy, miksi meidän ystävämme Liettuassa ja Puolassa ovat vaatineet, että 17 euromaata eivät tekisi yksikseen keskenään tätä työtä talouspolitiikan koordinoinnissa, vaan että muutkin maat saisivat siihen osallistua. Eurooppalainen vakausmekanismi, jossa minä olen, olen puheenjohtajana tässä ECOFin kokouksessa, niin se tekee sitä työtä. Täällä sopi- eurosopimuksessa ei ole mitään uusia määräyksiä. Ei mitään sellaisia, jotka estäisivät maita liittymästä euroalueeseen, niitä, jotka siellä ei vielä ole. Ja se on hyvin myönteistä. Ei euroryhmä ole mikään suljettu klubi. Jos kriteerit täyttyvät, maat täytyy päästä mukaan. Ja kaikki ne maat, jotka täyttävät kriteerit, niin ei sanota, että niiden pitäisi pakosta liittyä. Kriteerit täyttävien ei ole pakko lisään, liittyä. Tiedän, että, että tässä Tästä on eri, erilaisia näkemyksiä, mutta tässä nyt kerron vain, mitä Euroopan perusteisät olivat mieltä. ex ante valvonta e, ja talouspolitiikan koordinointi, se on eurooppalaista, mutta ex-poste-valvonta on tietenkin kansallisten parlamenttien käsissä – kaikki se, mikä liittyy budjettiin. Meidän pitää kuitenkin voida keskustella vapaasti kaikista asioista tässä Euroopan parlamentin kontekstissa, eli ei mitään, pel- pelkojeni mukaan ei mitään lisäarvoa. Kiitoksia kovasti. No niin, tämähän vireytti keskustelua aika lailla, jos sopii. Ai niinkö, puheenjohtaja? kysyi Euroneuvoston perjantaisen jatkosta. Minä eilen Meillä oli euroryhmän kokous, keskustelimme avoimista kysymyksistä. Täytyy ymmärtää, että euromaiden Eurooppa-neuvosto 17 maasta ovat päässeet hyvin eteenpäin, koska me päätimme lisätä lainakapasiteettia 440 miljardin osalta. Olemme nyt sopineet niin, että vakausmekanismi, joka kesäkuussa tulee voimaan 2013, menee aina 500 miljardin asti. Mutta e- euroneuvostossa hallituksen ja valtioiden päämiehtien päämiesten kesken emme yksityiskohtista puhuneet paitsi hinnoittelusta jotain, koska siinä tarvittiin sopimus Kreikankin takia ja siinä pidennettiin kreikkalaisten mahdollisuutta maksaa takaisin luotto, mutta pääomarakenteista ei puhuttu sen paremmin mekanismista kuin järjestelmästäkään, eikä kysymys, jotka liittyvät jatkossa hinnoitteluun eurooppalaisen vakausmekanismissa. Emme hallintosäännöksistäkään keskustelleet vakausjärjestelyssä. Eurooppalaisen vakausmekanismin pääomarakenne on kuitenkin ottanut erilaisia näkemyksiä jäsenvaltioissa. Siksi olen kutsunut koolle uudelleen euroryhmään ensi maanantaiksi. Mukana on 27 jäsenvaltiota silloin. Yleensä siellä pitäisi tätä ryhmää johtaa Unkarin valtiovarainministeri, koska kyse on laittomasta kokouksesta, sikäli ettei se ole unionin kokous, vaan 27 jäsenvaltion edustajan kokouksesta, kun puhutaan sekä hallitusten välisestä mekanismista, joka on kokonaan ulkopuolella sopimusten, niin kollegat eivät muutakaan kuin ne antavat minun tehtäväksi, että johdan kokousta, jonka pitäisi sitten käsitellä hallitusvälistä välinettä. Maanantaina on tulossa toinenkin kokous siis päästämmeksi yksimielisyyteen kysymyksistä, jotka vielä ovat ratkaisematta. Ja ne sitten 24.5. maaliskuuta viedään Euroopan neuvostoon hyvissä oloissa käsittääkseni, niin uskoisin, että nyt on ehdottoman välttämätöntä. Antaako vastaus euroalueen velkaantumiselle viikon loppuun mennessä, siis ensi viikolla. Ja se päätöksen niin, että ettei sitten peteitä rahoitusmarkkinoiden odotuksia. Euroalueella tulemme aina jälkijunassa, kun ajatellaan, miten rahoitusmarkkinat toimivat. Jos olisimme valppaampia, nopeampia, kekseliäimpiä, mielikuvituksekkaampia, niin oltaisiin niiden edellä. Nyt tullaan jäljessä ja siksi kärsimme siitä – sitten kun päästään heidän edelleen, niin sitten kyllä markkinat saavat kärsiä. Tässä on revanssi tulossa. Uh, thank very much. Kiitoksia kovasti. Niin. Afrikoin, minua kun tässä olet lukenut jo? No tässä on tullut aika paljon muitakin pyytäneitä, puheenvuoron pyytäneitä ensinnäkin Euroopan parlamentista siinä järjestyksessä kuin on merkki tullut Huntis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι οι παρά... Täytyy sanoa, että puhujat ovat oikeastaan onnistuneet minun mielessäni aiheuttamaan pikemminkin kysymyksiä ja huolenaiheita kuin, kuin rauhoittelemaan minun mieltäni. Poliittista epäselvyyttä on valtavasti. Eh, Euroopan talouden ohjausjakso, kilpailukykysopimus, eurosopimus. Tästä nyt kyllä herää kysymyksiä. Onko nyt kyseessä jonkinlainen valtataistelu? Valtataistelu eri toimielinten välillä, komission, neuvoston välillä ja häviäjänä tässä prosessissa olisivat kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti, joiden kantaa ei edes kysellä. No sitten konkreettisempi kysymys. Jos tämä eurosopimus hylättäisiin, niin mitä sitten oikein tapahtuisi? Ja toinen kysymys. Onko eurosopimuksessa äh, ajatuksena se, että perus sopimuksiin tehtäisiin sitten jonkinlainen muutos. Sehän ei ole yhteen sopiva tällaisenaan perussopimuksen kanssa. Tämä koordinaatio, tämä sopimus, jolla pyritään ratkaisemaan Euroopan ongelmat esimerkiksi työttömyydessä, niin Alun alkujaanhan tämä sopimus on saksalaista alkuperää. Sieltä se on saanut alkunsa. Katsotteko, että tämä visio on olemassa oleva ja onko mahdollista ylipäätään toteuttaa tällaista hanketta? Katsotteko, että se voisi ratkaista ne ongelmat, joita Euroopalla nyt on edessään? Varmaan kysymykset jo teitä pitkästyttävät, joten päätän tähän. Thank you very much. And next. Kovasti kiitoksia Itävallasta herra Stumpfoll. Oh, right, yes. Hyvä puheenjohtaja. Me olemme varmaankin kaikki niin iloisia, että meillä on tämä eurosopimus ja kaikkihan ovat tässä auttaneet sen luomisessa. Tässä tehdään kaikki se mahdollinen ja tässä on äh, tämä aika pitkä matka siihen, mitä me tiedämme tästä Merkelin ja Sarkozyn sopimuksesta ja sen arvioinnista. Meillä on tiedotusongelma edelleen kansalaisille monissa jäsenvaltioissa ja myös valitsijoilla on liian vähän tietoa. Miten me, eli tämä on tarpeeksi vaikea selittää, että meillä on kriisi eh- e- eräissä euromaissa eikä eurossa itsessään. Meillä on, se on tarpeeksi vaikeaa, että eräissä maissa on tällainen ongelma. Ja nyt sitten Maastrichtin kriteerit ovat olemassa, vakaussopimus, Lissabon. Kaikki on onnistunut ja sitten tässä vielä eurosopimus, että senkin pitäisi onnistua. No mitä minä sanon tästä valitsijoille? Miksi me uskomme, että se, mitä me olemme suunnitelleet, tulee onnistumaan? Mutta sanon vain, että toivo kuolee viimeisenä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Sitten vielä yksi lisää ennen vastauksia. Kreikasta Rouva Papandreou jälleen. Professor Papandreou. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää alustajia tänä iltapäivälläkin. Mielestäni on erittäin myönteistä, että meillä on tällainen tilaisuus käydä keskustelua myös muiden toimielinten edustajien kanssa, siis sekä Euroopan unionissa että jäsenvaltioissa. Tämä mielestäni on kaikkien edun mukaista. Täytyy varmistaa, että me osoitamme yhtäläistä mielenkiintoa tätä kohtaa, olipa sitten neuvostossa tai parlamenteissa. Paras tapa varmistaa näin, että kaikki toimielimet huomioidaan – ja voidaan ehkä näin lähentyä myös kansalaisiin päin. Varsinkin näinä aikoina, kun tehdään tärkeitä päätöksiä, saattaa olla vaarana, että tämä johtaa vähän suurempaan virkavaltaisuuteen. Mielestäni on hyvä tietää, että kaikki tätä pitävät silmällä, vaikka eivät sitä sinällään ehkä hyväksykään. Ainakin on mukava kuulla, että meillä on johdonmukaiset puitteet taloushallinnolle – Totta kai yhteensovittaminen on tässä yhteydessä olennaista. Minulla on nyt sellainen vaikutelma, ehkä toiset ovat samaa mieltä siitä, että nyt päätöksenteossa on saatu liian vähän ja liian myöhään. Ja sitten kun jotain päätöksiä tehdään, niin niillä ei välttämättä ole sellaista vaikutusta kuin niillä toivotaan olevan. Aivan hiljattain neuvosto on tehnyt päätöksiä, emme tiedä, ratkaisevatko ne euron ongelmat, puhumattakaan Kreikan ongelmista, mutta edes euron ongelmia. Varmastikin hyvin piakkoin joudutaan taas tekemään uusia päätöksiä. Ei se tietenkään tarkoita, että meillä olisi mitään lopullista ratkaisua euron ongelmille tai Euroopan ongelmille ylipäätään. Totta kai tarvitaan kuriin alaisuutta talousarviossa. Totta kai täytyy katsoa tulevaisuuteen päin, mutta riittääkö se? Onko kyse pelkästään talousarvion ongelmasta? Tai edes pääosin siitä? Varmasti meillä on myös muita ongelmia, jotka ovat horjuttaneet pankkijärjestelmiä. Me olemme nyt miettimässä koko pankkialan uudistamista tai luototuksen ja rahoituksen uudistamista. Muistan, että, että aikanaan hedgerahastot johtivat valtaviin tuottoihin ainakin omille johtajilleen. Eurooppa ja muu maailma ei ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta olisi pystytty jotenkin pystytty valvomaan näitä tärkeitä markkinapaikkoja nyt sitten tavalliset kansalaiset joutuvat kantamaan, maksamaan viulut. Nyt meille on sanottu, että tarkastelemme kasvu- ja vakaussopimusta niin, että se olisi tavallaan osa EU 2020-strategiaa. No, se on kai hyväksyttävä, että Lissabon, Lissabonin strategia epäonnistui pystynkö me kilpailemaan Kiinan kanssa tai Intian tai muun maailman kanssa, kun ajatellaan kaikkia myllerryksikin? Esimerkiksi onko kukaan ajatellut, miten voidaan vastata näihin tapahtumiin? Me pyrimme jotenkin selviytymään alijäämistä ja veloista unionin maissa. Olemmeko tutkimus- ja kehityksen etujen kärjessä. Onko meillä mitään tarjottava tuleville sukupolville, etteivät ne sitten peri vain velkaa ja alijäämää, saisivat myös terveys- ja koulutusjärjestelmät perinnökseen, koska sitä tarvitsevat niin, että mietitään myös leikkauksia, kuten nytkin. Ei sillä välttämättä ole hyvää seurausta. Thank you. I'll take one more. Kiitos yksi vielä parlamentista. Astrid, Luli, oletko valmis, Astrid? Oui, euh, merci, euh, madame la présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin alkuun kiittää herra Junckeria niin, että hän asetti oikeisiin mittasuhteisiin eurosopimuksen niin hyvällä tavalla. Hän puhui niin sanotusta six-packista, kuudesta lainsäädäntöhankkeesta, jolla pyritään tehostamaan budjettikoordinaatiota. Nimenomaan näistä ehdotuksista pitäisi saada aikaiseksi tuloksia ja niihin pitäisi keskittyä yhteispäätöksissä. Niistä on neljä. Aivan naivisti minä kuvittelin, että, että tämä olisi meidän ponnistelujen keskiössä ja myös neuvostossa samaan tapaan, mutta nyt puhutaan eurosopimuksesta. Enkä oikeastaan enää tiedä, minkä nimeen minun pitäisi vannoa. Nimenomaan komission ehdotustenhan pitäisi olla niitä ehdotuksia, jotka meitä kiinnostavat, niin että saisimme hyvin selkeän näke, näkemyksen näistä ja parlamentin pitäisi sitten ottaa niihin kantaa. Mutta tietenkin me jatkamme keskusteluja. Ja täytyy nyt kyllä sanoa, että olen, miten minä nyt diplomaattisesti tämän voisin sanoa, aika vaikeaa se on. Olen jossain määrin yllättynyt siitä käänteestä, jonka nämä asiat nyt ovat saaneet. Muutama kysymys. Tänä aamupäivänä meillä oli suuri ilo tavata Rova Lagarde ja herra Schäuble. Herra Schäuble sanoi jo, että Saksa ponnistelee kovasti. Hän puhui miljardeista, joilla rahoitetaan eurooppalaista uutta vakausvälinettä. Onko todellakin se osuus rahoituksesta, joka tälle välineelle omistetaan, en tiedä, onko asiat vielä nyt ihan tässä vaiheessa, että olisi näin selkeä käsitys, mutta puhutaanko todellakin miljardeista, joita jäsenvaltioiden täytyy välittömästi maksaa? Haluaisin kyllä tietää tämän. Minä olen todennut, että, että e-, ei tällaisia summia tarvitse maksaa. Ja sitten minulta on kyselty Ecofinin kokouksesta ja onko siellä nyt sanottu sitten jonkinlaista suuruusluokkaa. Eli mikä sitten olisi eri jäsenvaltioiden taakka tai osuus, kun ajatellaan tätä vakausvälinettä? Olemme saaneet myös Rouva Lagarden onnittelut osaksemme sen suhteen, että Euroopan parlamentti on ollut puolesta puhumassa transaktioveron puolesta. Mutta eihän me ole tietenkään puhuneet pelkästään euroalueesta. Tänä aamuna rouva Lagarde sanoi, että jos pelkästään euroalueella tällainen transaktiovero otettaisiin käyttöön, niin kuinka paljon lahjoja pidetään vielä tämän lisäksi pitäisi Cameronille antaa? Saksalaiset eivät halua tätä keskustelua ollenkaan kuulla. Ja täytyy kyllä sanoa, että tämä eurovelkakirjakeskustelu on muodostumassa jonkinlaiseksi uskonsodaksi Euroopassa. Tässäkin valiokunnassa meidän täytyy jonkinlaiset johtopäätökset tehdä – kun me hyväksymme taloushallintopakettia. En usko, että on järkevää ajatella, että tällä välineellä rahoitettaisiin pelkästään velkaa parhaalla mahdollisella korkotasolla. Me kaikki tiedämme, että eurovelkakirjoihin turvautuminen voi jossakin vaiheessa tulla vastaan. Se on välttämätöntä. olosuhteet pitäisi määritellä, missä tapauksessa eurovelkakirjaan turvautuminen voisi olla luontaista ja mitä sitä ennen tehtäisiin. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Eiköhän nyt vastauksia. Ministeri ensin. Ei kaikkien tarvitse kaikkeen vastata tietenkään, mutta joku teistä on kuitenkin tämän kerroksen jälkeen vastannut johonkin. Kiitoksia Sharon, ihan varmasti näin on. Aloittaisin kertomalla teille, että olen sataprosenttisesti samaa mieltä Itävallan kollegan kanssa. Ei ole euron kriisistä kyse, vaan rahoituskriisistä joissakin euroalueen jäsenvaltiossa, talouksissa. Ja tämän haluaisin tuoda esille, että osittain – ongelmat tulevat menestyksestä. Euro on osoittautunut 12 vuoden aikana menestystarinaksi. No, katsotaanpa menneisyyttä. 99 tuli euro, sai voimaa, muuttui voimakkaammaksi ja voimakkaaksi. Ja sitten yhtäkkiä kuin salama taivaalta tuli maailman rahoituskriisi Eli syypukki tähän on tavallaan euron kova menestys. Kun meillä ei ole kovin yhdenmukaista eurooppalaista taloutta tai rahoitusjärjestelmää taustalla tukena euroalueen maissa. Toisin sanoen, näin minä olen ymmärtänyt, että tämä on syynä siihen, miksi me poliitikot, taustitieteilijät, ministerit vain yrittävät kasata kokoon kattavaa vastaus näihin kaikkiin haasteisiin. Kun ajatellaan sitten perussopimusten rukkaamista, niin se on osa kattavaa vastausta. Sitten taloushallinto paketista kuudesta toimesta lainsäädännössä ne pyrkivät olemaan osa kokonaisvaltaista vastausta kriisiin. Sitten ohjauskaudesta, josta nyt siis keskustelemme, tai muun muassa siitä keskustelemme. Eurooppalainen ohjausjakso kaikkine menettelyineen, päivineen on vahvempi ja menestyksellisempi keino yhteensovittaa ja koordinoida politiikkaa. Se on osa kattava vastausta sekin. Eurosopimuksesta sitten ja kilpailukykysopimuksesta jälleen kerrankin. Sekin on osa tätä tarkastelua jossa on mukana kokonaisvaltainen vastaus. On muitakin osatekijöitä. Tarkoitan tällä sitä, että meillä on rahoitus, palvelu, sääntelyä, omat menettelyt tätä varten, ja sekin on osa meidän kokonaisvaltaista vastaustamme. Eli kaiken kaikkiaan rouva puheenjohtaja Parahin Sharon, yritän tässä peräänkuuluttaa sitä, että varsinainen syypukki todellisiin ongelmiin saattaapa hyvin olla euron menestykselliset 12 vuotta. Ja meidän täytyy, täytyy saada aikaan integroidumpaa taloutta ja rahoitusjärjestelmää euroalueen maiden tueksi. Eli me vasta olemme integraatiokynnyksellä hyvän poliittisesta koordinoinnista, mutta tässä edetään askel askeleelta. Voi mennä vielä pari vuotta ennen kuin onnistumme niin, että saadaan aikaan pysyvän integroidun talouden Euroopassa. me parasta. Kiitoksia kovasti. Aika paljon. Tässä oli ja sinulle, Jean-Claude. Haluaisitko vastata? Je réponds d'abord aux questions. Aluksi vastaan kysymykseen, jonka unohdin. Ja sitten jaetaan uudestaan nämä asiat. Siis tässä yksi kysymys Ollillekin sitten. E, tästä talouden sääntelystä on eniten kysytty, koska e, sanotaan koko ajan, että ei ole tarpeeksi tehty tai ettei ole mitään tehty. Ja tietenkin minä e, haluan, että tähän komissio vastaa, mutta se on siis komissaarin vuoro myöhemmin. Mutta haluaisin sanoa tälle vasemmalla olevalle kreikkalaiselle kollegalleni, että eurosopimus sovittiin hallitusten kesken. Näin se vaan on. Se on sellainen sopimus, joka sitoo hallitukset toisiinsa euroalueella. Ja ehkä myös muutkin maat, jotka haluavat pikaisesti euroon liittyä. Sopimuksen solmineet hallitukset ovat alistuneet parlamentaariseen valvontaan. En tiedä, miten muualla toimitaan, mutta meillä tehdään seuraavalla tavalla. Ennen kuin EU, ennen, ennen tätä eurohuippukokousta meidän parlamenttimme kutsui minut täysistuntoonsa ja kysyi minulta, että minkälainen kanta minulla on oleva Brysselissä eurosopimuksesta – koska täytäntöönpano on hyvin tällä tavalla sattumanvaraista kansallisten ohjelmien mukaan, niin sitten ministeri kutsuttiin paikalle seuraavana päivänä ja kysyttiin, että minkälaisia asioita tässä kansallisessa uudistusohjelmassa on. Sitten eh, huhtikuussa, kun huippukokous on ohi, niin meillä on omassa parlamentissamme eh, uusi täysistunto, jossa hallitus joutuu kertomaan sen, mitä on tehty Brysselissä ja mikä on jäänyt tekemättä heiltä. Ja jos parlamentti ei hyväksy sitä, mitä hallitus on tehnyt, niin tällä tavalla sopimusta ei hyväksytä. Eli tämä kertoo siitä, kuinka hallitus on vastuussa parlamentille. Tästä on looginen eh, seuraus se, että tämä eurosopimus, josta olen puhunut teille paitsi hyvää, myös paljon pahaa, ei mitään muuta perussopimuksessa. Meillä meillä on vakausvälineen täytäntöönpanomahdollisuudet jo perussopimuksessa olemassa, eikä siinä välttämättä tule mitään muutoksia. Kaikki eurosopimuksen sisältävät asiat, jotka ovat jo Lissabonin agendalla, niin kaikki sehän on kansallista toimivaltaa. Me määrittelemme tavoitteet ja sitten niistä katsotaan, mitkä taas kansain, kansalliset tavoitteet pannaan täytäntöön. Seikat, jotka tässä eurosopimuksessa on mainittu, niin ne on aivan täysin poikkeuksetta jo talouspoliittisessa lausumassa, jonka neuvosto on antanut vuonna 1997. Me olemme todenneet, että Lissabonin agenda, muistelkaapa sitä, nythän on 2011, niin oli määräys tai ajateltu, että Eurooppa olisi kilpailukykyisin osa maailmasta vuonna 2010. Me hyväksyimme Lissabonin sopimuksen mieli hyvin, mutta sanat ovat sanoja. Ja jos Lissabonin agendan mukaan tai kaudella, hallintokaudella olisi pitänyt, olisi tehty, olisi tehty, niin tilanne olisi ehkä toisin, mutta millään tavalla ei näitä toimia koskaan seurattu. Siis Lissabonin toimia ei pantu täytäntöön. Tämä eurosopimus on tällainen menettelytapaohje, ja se on sellainen asiakirja, jossa hallitukset sitoutuvat itse seuraamaan täytäntöönpanoa. Mitä aikaisemmin oli, niin siihen suhteessa on, tässä on nyt uusi järjestelmä käytössä, eli e, että e, hallitukset nyt vahtaavat toinen toisiaan aikaisempaa tarkemmin. Ja tästä syystä minä sanonkin, että me ei meistä nyt saksalaisia parlamentaarikkoja tule millään. Kyllä, minulla on muitakin tällaisia isänmaallisia ambitioita. En minä halua minkälaiseksi pikkusaksalaiseksi pikkusaksaan tulla. Ei me ole se ala-alueeksi sinne Saksalle, ei se meitä miellytä. Ei pidä jakautua alueisiin. Olen sitä paitsi hyvin iloinen siitä, että meillä on suuruhtuneessa kunnassamme paljon suurhettua kunnassamme paljon enemmän alu, alu, alueellisia toimia kuin Saksassa. Meillä on 12 eri kantonia, eikä me, emmekä me aina valitse niihin uusia hallituksia, kun se aiheuttaisi vain sekaannusta. Eli meistä ei nyt tule mitään saksalaisia parlamentaarikkoja, vaan, vaan me seuraamme nyt tässä Euroopassa samoja tavoitteita kuin, kuin Saksa, Saksa. Ei tässä nyt Saksan eikä Ranskan eikä brittien määräyksistä kysymys, vaan siitä, että teemme yhteistyötä. Meidän pitää oppia uudestaan se ilo, joka on tehdä yhdessä työtä Euroopan hyväksi. Kun minä kun kuuntelin euroryhmässä sanan euro, ei tämä euro kovin usein edisellä edisty tämä euro. Minä, minä olen tietysti puheenjohtaja, minä en puhu paljon, minä olen muiden puhua. Mutta kaikki siellä selittävät siellä, että miksi me emme voi toimia sillä tavalla ja sillä tavalla, koska kansallisesti on ongelma A, B, C ja näin. Eli kaikki nämä kansalliset ongelmat ovat sellaisia, jossa me emme löydä eurooppalaisia ratkaisuja. Meidän täytyy saada lisää Eurooppaa, jos me haluamme tällaisen minimitason Eurooppaa syntymään, niin silloin me saamme monet muutkin asiat toimimaan. Niin 500 miljardia, Rova Lullin kysyi tätä. Ollin su- suostumuksella nyt puhun tästä asiasta Ollin luvalla. Miten tämä 500 miljardin laina-asia sitten menee? 17. päivä neuvosto totesi, eikä tämä ole mikään uusi löytö, että pitää in capital, uh, callable ja sitten guarantees. Colladelin merkitystä ja kukaan ole, callables, kukaan ei ole pystynyt selittämään minulle, mitä se, mitä se oikein on. On kysymys siitä, että me annamme Eurooppaan, eurolle tehokkaan lainausmekanismin 500 miljardia. Me puhumme tästä ensi maanantaina ja tämä liittyy samalla, ihan samalla tavalla tähän vakaus so- välineeseen. Meillähän oli 440 eh, suunniteltuna, jotka oli tarkoitus ottaa käyttöön. Siis 250, eh, ja nyt pitää nousta 440 miljardiin tämä summa, ja tämä tehdään takuilla – Eräiden mielestä tässäkin pitäisi olla, olla jonkinlainen paid in osa myös non-crippled puolelta. Se, että mitä Schäubleen eh, tässä tulee, niin jos, jos te Rouva Hukka, te mm, niin kääntykää pääministerinne puoleen ja kertokaa kaikista huolistanne hänelle. Ne summat, joita me siirrämme tähän vakausvälineeseen, ne ovat Eurostatin päätöksen mukaisia. Se on siis riippumaton komissiosta – Ja jos vakausväline, jos sitä ryhdytään katsomaan kansainvälisenä e, mekanismina, e, jos siihen tulee oma hallinto ja jos sen ovat hallitukset perustaneet, ja jos vakausväline on riittävä autonomia, niin silloin paid in capital, niin silloin nämä summat, ei, niitä ei katsota julkiseksi velaksi vaan tällaiseksi instrumentiksi. Kuitenkin Saksan sisäisessä budjettilainsäädännössä on niin, että nämä lasketaan alijäämään mukaan. Vaikka ne eivät ole Euroopassa sitä, niin Saksassa kuitenkin nämä summat ovat aina vuosittaisen tällainen aivan kuin kassan alijäämä. Tämä saksalainen termi varmaan Schäublella ehkä oli käytössä. ESA e 2010. Olli, do you want to... Olli, haluatko tähän jotain vielä lisätä? Necessarily. Uh, I think uh, no. Jean-Claude Juncker is... Uh, en nyt välttämättä tähän. Jean-Claude Juncker tässä poimii rusinat pullasta ja hän vastaa näihin täsmäkysymyksiin ja jättää minulle epämääräiset jämät. Um, I'm grateful for President of the Eurogroup. Luonnollisesti olen kiitollinen euroryhmän puheenjohtajalle, että sentään saan puheenvuoron ja voin kommentoida. Some more questions, please go ahead. <laughs> Lisää kysymyksiä sinulle. Uh, always have problems, you need... aina tarvitaan kyllä ratkaisuja, ei niinkään näitä lisää ongelmia. Ensinnäkin edustaja Lullingen kysymys, joka liittyy eurovelkakirjoihin, eurobondeihin. Ymmärrän, miksi Jean-Claude uh, sysäsi tämän minun kontolleni. Eurovelkakirjat on ollut aika mielenkiintoinen, houkutteleva ajatus aina. Tämä on laaja koulukunta, joka niitä puolustaa. On tapoja, erilaisia tapoja järjestää eurovelkakirjat käytännössä. Järkevin ehdotus oikeastaan on Bruegelin aivoriihen ehdotus, eli että jaettaisiin nämä velkakirjat sinisiin ja punaisiin, ja niillä katettaisiin sitten velkaantumista, kun ajatellaan Maastrichtin kriteerejä 60 prosenttia BKTstä. Eli tässä kyseeseen tulisivat siniset eurobondit, ja sitten tämän yläpuolella pitäisi maksaa paljon korkeampia korkoja näistä punaisista eurobondeista, jotka olisivat kansallisia. Kuitenkaan me emme elä missään tyhjössä, vaan päinvastoin todellakin elämme konkreettisesti kriisin keskellä. Meidän täytyy löytää käytännönläheisiä pragmaattisia ratkaisuja me teimme viime vuonna toukokuussa, 19. toukokuuta, ehdotuksen. Kyseessä oli Kreikan paketin jälkeinen viikonloppu, silloin kun markkinat todellakin olivat kurimuksen kourissa ja korkotaso hyppäsi raketin lailla. Silloin eurohuippukokous tapasi perjantai-iltana ja komissiolle ja valtiovarainministerille annettiin tehtäväksi valmistella – Euroopan rahoitusvakausvälinettä. Perjantai-illasta sunnuntai-iltapäivään saakka me valmistelimme ehdotusta. Tietenkin me otimme tämän ehdotuksen ikään kuin laatikosta ja ehdotimme sitten Euroopan rahoitusvakausvälinettä, joka pohjaa kahdelle elementille. Ensinnäkin unionin budjettitakeet täysin yhteisön välineenä. Ensimmäinen osa on yli 60 miljardiin ja tämä perustuu nimenomaan unionin eh, budjettitakeille. Ja sitten jos pitää mennä tämän pidemmälle, meillä on yhteisiä takuita jäsenvaltioiden kesken. Kaikki tämä toteutettiin kovin elegantisti yhteisön päätöksentekomenetelmien puitteissa. Tämä rahoitusvakausväline hyväksyttiin kädessä ja toinen osa taas sitten tarkistettiin vielä ja siitä tehtiin hallitusten välinen väline. Miksi näin sitten tehtiin? Miksi tämä lopputulos? Tietyt jäsenvaltiot katsoivat, että komission ehdotukset muistuttivat liikaa eurovelkakirjoja – ja niissähän viitattiin useisiin yhteisiin takuisiin ja sen takia tämä ehdotus hylättiin. Näin ollen loppujen lopuksi meillä oli oikeastaan pakko hyväksyä hallitusten välinen ratkaisu ja tehdä siitä paras mahdollinen. Siinä hieman taustaa. Tässä asian tilassa en näe, että poliittinen tilanne eurobondeja ajatellen olisi millään tavalla muuttunut. Sen takia olemme keskittyneet siihen, että luodaan pysyvä vakausmekanismi vuodesta 2013 kesäkuusta eteenpäin ja vahvistetaan konkreettista lainauskapasiteettia niin, että meillä on kyky sammuttaa tulipalot, jos niitä syttyy rahoitussektorilla? No, mitä tulee itse vakausvälineeseen ja kotikenttään, miksi Miksi tässä konferenssissa ei ole suomalaisia osanottajia? Sillä on käytännön selitys. He ovat kotikentällä taistelemassa valitaistelua. Ja nimenomaan kun ajatellaan näiden välineiden täytäntöönpanoa, niin tässä on selitys, eli miksi eduskunnasta ei täällä ole ketään. He keskustelevat aiheesta kotirintamalla. Sitten se, mitä Jean-Claude Juncker sanoi Minun mielestäni meidän täytyy vielä työstää poliittista sopimusta ensi torstaina ja perjantaina Euroopan neuvostossa. Ja tästä syystä Jean-Claude Juncker on kutsunut euroryhmän ylimääräiseen kokouksen koolle maanantaiksi. Olen varma, että pääsemme poliittiseen sopimukseen ensi viikolla. Poliittisen sopimuksen jälkeen sitten neuvoston johtopäätöksissä 24.–25. maaliskuuta juridinen ratkaisu, joka tehdään rahoitusvakausvälineestä niin, että todellakin sovitaan tästä 440 miljardista lisäkapasiteetista, täytyy tehdä nopeasti lähiviikkoina. Tämä mahdollistaa sitten kansalliset menettelyt, jotka saatetaan päätökseen molemmista sopimuksista samanaikaisesti kesän mennessä. Tämä on hyvin selkeä työsuunnitelma ja tältä pohjalta voimme edetä. Toivottavasti tällä saamme tukea. Aivan suoraan sanottuna tämähän oli sopimuksen toinen puoli, josta viime viikolla euroalueen huippukokouksessa sovittiin, ja niin toivon, että myös Eurooppa-neuvosto sen ensi viikolla siunaa. Eli toisin sanottuna yksi puoli oli se, että äh, tehostetaan äh, finanssipoliittista vakauttamista, erityisesti niiden maiden suhteen, jotka ovat haavoittuvassa asemassa. Espanja on jo tällä tiellä, se on hyvällä tiellä, tilanne on parantunut rakenne- ja finanssipolitiikan näkökulmasta. Portugali viime viikolla ilmoitti uusista hyvin vakuuttavista toimista – Sehän on tehnyt kolme viikkoa yhteistyötä komission ja keskuspankin kanssa. Muutkin jäsenvaltiot ovat lähteneet finanssipoliittisen vakauttamisen ja rakenneuudistusten tielle. Toisaalta tämä työ on saatettava päätökseen ja toisaalta taas tarvitsemme myös riittävän vankkaa taloudellista taustatukea osoittaaksemme, että euroalueen kriisistä ei kukaan saa hyötyä ja näin ollen markkinatoimijat näkevät sen, että me teemme kaikkemme taloudellisen vakauden takaamiseksi Euroopassa ja olemme valmiita suojelemaan taloudellista orastavaa elpy, elpymistä ja työllisyyden kohentumista. Tämä on tärkeää kansalaisille. Right, it's a dangerous thing to tell politicians that there's hardly toisin. Tässä nyt ei ole enää muita listalla ensin ja sitten ensin ollut yhtään ja nyt aika kuinka paljon. Otetaan nyt kaikki kysymykset kasassa ja sitten lyhyitä vastauksia. Odotuslistalla ovat Itävallasta, Maksenetta, Saksasta, Binding, Binding ja Brackman. Ja sitten meidän parlamentista Polimata, Dominici Haglund, Guerrero ja Nivikki Ford. Ai sinäkin vielä Lisa, Elisa Ferreiraakin vielä tarjolla. No niin, nyt päätämme. Ei, kun Rova Hypnerkin. No niin. No, sitten täytyy mennä pikaisesti eteenpäin. Otetaan kansallisten parlamenttien kysymykset ensin. Euroopan parlamentissa panelistit ovat täällä maalitauluna paljon useammin. Eli Kristoff, missäpä sitten lienetkin. Danke, Frau Vorsitzende. einmal danke. Kiitos. Kiitoksia Claude Juncker näistä erheellisistä näkemyksistä. Ehkä tässä finanssimarkkinat eh, ovat sellaiset, että eh, joka, melkein joka viikko tulee melkein uusia sääntöjä ja paketteja ja mekanismeja. Tämähän seka, sekannuttaa toimijoita. Täytyy muistaa, että finanssimarkkinoiden eh, takana, siis Eurooppahan ei pysty ihan tasavertaisesti tätä katsomaan – Muistutetaanpas kolmesta viimeisestä vuodesta. Meillä oli pankkikriisi. Merkel ja äh, Sarkozy tekivät jotain ehdotuksia, mutta joka tapauksessa kaikki lähdimme sammuttamaan tätä paloa. Me onnistuimme perä, pelastamaan eurooppalaisen pankkijärjestelmän. Ja sitten koordinointi E, on tapahtunut, sitä on tehtä, tehty maiden välillä ja sekin onnistui. Meillä oli kriisi 2009 ja se meni todella nopeasti ohi. Ainakin 2010 euroalueella olemme aloittaneet jo monet, monet korjaustoimenpiteet. Sitten tulee sellainen tilanne eteen, jossa julkinen velka erässä maissa – joutuu, tulee tällaisen keinottelijoiden pääkohteeksi. Tässä ö, ö, Kreikka oli aina tietenkin velkaantunut, mutta eihän tilanne niin voimakkaasti ole muuttunut. Meillä on miljardeja ja e, me olemme antaneet EKPn tuella ja täällä oli hyvin paljon e, suoria toimia pankkeja pankkienkin kohdalla, jotka osallistuivat tähän hankkeeseen. Nämä CDS, mm, e, tässä käytettiin sopimuksia tällaiseen miljardin voittojen saavuttamiseen ja investointipankit ja hedgefondit ja kaikki. No nyt tilanne on tänään sellainen, että itse palokunta on tämä tekijä, paloin sytyttäjä. Meillä on tällaisia maita, jotka ovat ajautuneet velkakierteeseen. Ja juuri tämä tilanne on kestämätön poliittisesti, koska viime kädessä on niin, että parlamentaarikot ja hallitukset, mehän edustamme kaikki Euroopan kansalaisia ja ja, ja loppujen lopuksi kansalainen kaiken maksaa. Ja jos kolme kertaa maksetaan samasta asiasta, niin se ei ole hyväksyttävää. Eihän se voi olla niin, että tulee säästöpaketteja ja sosiaalitoimia ja sitten maksetaan korkeampia veroja. Ja samalla sitten pelastetaan isoista, isoja pankkeja rahalla ja sitten vielä nostetaan korkoja 8-90 prosenttiin ja keinottelu sen kun jatkuu. Claude sanoi, että meidän pitäisi olla yhden äänellä puhua. Voiko se onnistua? No, esimerkiksi eurobondit, en tiedä niin tarkkaan näistä talouden asioista, mutta te tiedätte, että jos viisi ihmistä ottaa lainan niin onhan se paljon pienempi se riski lainan antajalle kuin yhden lain, lainanottajan kohdalla. Tämähän olisi, olisi paljon edullisempi kuin mikä muu laina tällainen. Ja tämä pitäisi tulla selville keskustelussa. Minkälaisia taloudellisia varoja tarvitsemme? Niin, tässä nyt kriisi jatkuu ja jos Japanissa mitä siellä tapahtuu, niin meidän pitää miettiä, minkälaisia, minkälaisia keinoja meillä on. Eurooppalainen infrastruktuuri olisi yksi kohde. Enhän, mehän me voi ottaa kansallisia varoja käyttöön. Mutta kuitenkin haluan kiittää nyt tästä keskustelumahdollisuudesta. Keskustelu on ö, alkanut tänään ja me jatkamme jatkamme tätä. Uusia välineitä kehitetään varmaankin. Ja meillä on nämä lottoriskisopimukset, jotka ovat meitä vieneet eteenpäin. Me emme ole voineet, siis olemme toimineet niin, että yli varojen on eletty. Tässä on kaikki pankit olleet mukana tässä keinottelussa. Jean-Claudille ja Ollille on juuri tämä, että meidän täytyy näiden CDS-markkinoille, sinne meidän täytyy päästä puuttumaan. Ja meillä täytyy olla sellaisia asiakirjoja, joiden kanssa voidaan tehdä, ja keskuspankkien, niiden täytyy myöskin toimia keinottelua vastaan. Kiitos. Right, I'm sorry, uh, uh we are... Olen pahoillani, että todellakin nyt aika rientää, jos nyt vastauksenkin haluatte. Eh, herra Binding. Ich bemühe mich ähm, über non-paper, die niemand... Niin, tämä työasiakirja kukaan ei ole lukenut ja siitä nyt ei puhuta. Mutta kun katsotaan tätä työmarkkinasopimuskenttää, niin se on niin monimutkainen Saksassa, että kukaan sitä ei parlamentissa ollenkaan ymmärräkään. Tämä on vain kommentti. Ehkä muissakin Muistakin parlamenteista on väkeä, mm, jos... Mm, no niin. Haluaisin kuitenkin palata erääseen kommenttiin. Te puhuitte tästä vakausvälineestä ja e, siitä, miten, mitä, mitä in capital olisi yksi mahdollisuus rahoittaa ja sitten oli nämä takuut. Ja sitten te puhuitte että tämä pääoma täytyy löytää jostakin. No, sehän minua kiinnostaa. Tehän sanotte, että se, se pitää löytää, eikä sitä, että sitä lähdetään hakemaan, etsimään. Miten tämä toimii? Minun täytyy sanoa, että kun triple A kuulen niin ajattelen luokituslaitoksia ja sitten minulla ei enää ole mitään luottoa tähän järjestelmään, mitä rating luottoluokituslaitokset arvioivat, niin e, no, tässä me, täällä on ehdotettu yhteisömenettelyä ja lainsäädännöllistä lähtökohtaa, joka olisi täytäntöön pantavissa – minä olen samaa mieltä kuin itävaltalainen kollegani. Tässä pitäisi olla jotain konkreettista. Silloin, jos on eettisesti ja moraalisesti kestävä perusta, niin ainahan se ei vaikuta markkinoilla, sen olemme oppineet. Ja usein on kysymys vastuusta. E, siis valtiot hoitavat veroja, pankit, investointeja ja kaikki toimivat riskien ja vieraan rahan turvin. Mutta pitää olla hallintoneuvostoja, sellaisia, jotka testaavat näitä toimintoja. Ja onhan paljon sellaista, että tileistä ei ole minkäänlaisia eh, do- dokumentteja. Tällaiset prosessit eh, ovat sellaisia, että niitä pitäisi paremmin hallinnoida ei voida sanoa, että tässä on vain valtion asia tai pankkien asia. Kreikassa oli budjettikriisi ja Goldman Sachs, niin siellä oli kysymys vain maksatuksista pankkien välillä. Ja katsomme Irlantia, joka piti pelastaa pankkinsa, niin siinäkin oli kysymyksessä varat, joita oli investointu. Ja, ja, ja sen, siksi näitä pankkeja pelastettiin. Olisi mielenkiintoista tietää, että miten ensi viikolla voidaan selittää, mikä vakausvälineen sisältö on. Ich habe nur zitiert insofern, also Zitat Anfang illegal. Tämä oli nyt siis sitaatti, minkä äsken sanoin minkälainen rakenne tässä tulee olemaan ja minkälaisia konkreettisia toimenpiteitä tulee olemaan. Jos te sanotte, että valtion velkaantuminen on, sitä ei lasketa Euroopassa tietyllä tavalla alijäämäksi, kaikkihan sanovat, että, että tämä että kyllä me sen laskemme siihen velkapakettiin, joka meillä on, koska ihmiset haluavat, että on vastuuta. Thank you. Uh, and Mr. Brackman, I, I... Kiitoksia, herra Brackman. Nyt todella pyydän, että puhutte lyhyemmin. Muuten ei kyllä heru vastauksia. Ja, sehr geehrte <clears throat> Frau äh, Vorsitzende. Hyvä puheenjohtaja. Tässä ministeri aivan oikein viittasi siihen, että euro on ollut onnistunut valuutta, eikä mitään muuta ole syytä ajatella. Ja näinhän se on edelleenkin. Tässä välillä on kuitenkin ollut talouskriisi, jota kukaan ei voi kiistää. Meidän täytyy kuitenkin todeta, että ehkä me tulemme parempana ulos tästä kriisistä ja ja tässä kun kysytään eurooppalaista solidaarisuutta ja sitä kaivataan, niin miten me löydämme nyt keinot tämän kriisin torjumiseksi ja voittamiseksi? Voimme todeta, että meillä on erityyppisiä e, järjestelmiä, joista me emme keskustele. Me keskustelemme näistä vain siksi, koska yksittäisillä maissa, yksittäisissä maissa on ongelmia velkansa kanssa, koska rahoitusmarkkinat eivät järkevin koroinena anna heille lainaa. Tällä tavalla se pitää kuvata. Ei tämä ole mikään finanssimarkkinaongelma, vaan yksittäisten maiden ongelma. Tämä on sellainen ongelma, joka pitää ratkaista siellä, missä se on syntynyt, eikä ratkaisuja etsiskellä muualta. Tämä tarkoittaa sitä, että eurooppalainen solidaarisuus tarkoittaa sitä, että me kaikki kansalliset parlamentit olemme kaikki samalla kannalla ja edustamme sitä, että, että solidaarisuutta osoitetaan tässä vaikeassa tilanteessa ja että teemme niin, että maat pystyvät itse toimimaan uudelleen. Tämähän on aivan erilainen mekanismi, tämä lainoitus nyt kuin mitä, mitä kansallisesti voidaan tehdä. No, tänä aamuna minä olen kuullut, että Belgialla on vaikea tilanne ollut, jonka se on ratkaisu. Latviassa on vaikea, e, ollut vaikeaa ja sekin on onnistuttu ratkaisemaan. Eli tällaisia hyviä esimerkkejä on, joihin pitää lähteä, josta pitää ottaa mallia. No sitten pankkisektori. Sielläkin on ongelmia. Totta kai meidän täytyy niihinkin tarttua. Täällä Itävallan kollegakin puhui samasta asiasta, mutta minä kysyn, että jos ähm, talouselämä, jos me löydämme jonkinlaisia sääntelymekanismeja sinne, niin miksi, miksi me täällä, äh, täällä ikään kuin palokun palokuntana haukumme toista palokuntaa ja sano, sanomme, että miksei yhdessä, miksi te ole tehty tarpeeksi, vaan meidän pitäisi yhdessä löytää tämä keino hallinnoida finanssimarkkinoita. Se on solidaarisuutta. Ja sitten, jos emme osaa määritellä sanan ongelmaa, niin siitä kasvaa vain uusia ongelmia. Uh, thank you very much. I'm now moving... Kiitoksia kovasti. Sitten Euroopan parlamentin puolesta puhuvat yksi, kaksi, kolme, neljä, kuusi teikäläisiä. Jos vastauksen halu, haluatte, niin ei sitten minuuttia enempää. Anni ensimmäisenä. Thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti Sharon. Ensinnäkin jatkan rouva Lulingin kysymyksestä. Tuskipa vastausta hänkään sai. Ja vaikkakin hiukkasen eri näkökulmasta, koska olin innovatiivisen rahoituksen esittelijä. Olen iloinen, että Euroopan neuvoston niin nopeasti tuki parlamentin tekemää esitystä. Sitä paitsi ensi kertaa neuvoston päätelmissäkin oli selvä viittaus transaktion veroon. Pantiin merkille, että se on yksi mahdollisuus, jota on syytä tarkastella Euroopan tasolla ja euroalueella. Ensimmäinen kysymykseni teille, puheenjohtaja. Miten te aiotte nyt jatkaa tämän ehdotuksen pohjalta, kun se siellä nyt on ensi kertaa myös neuvoston päätelmistä? Ja toinen kysymys. Minä olen saanut paljon ilmoitusta tämänpäiväisestä keskustelusta, mutta myös Financial Timesin tämänpäiväisestä artikkelista, Siinä arvioidaan Euroopan neuvoston tuloksia ja siinä todetaan, että on olemassa näkymätön viholainen, joka taistelee meitä vastaan tässä velkakriisissä. Ja tämä näkymätön vihulainen on kasvava euroskeptisismi. Eli kun otamme huomioon monenkin kollegan kommentit kansallisista parlamenteista, niin aina kysymys toistuu, miten minä selitän äänestäjilleni tämän, kun otamme huomioon myös sen, että eri osissa Eurooppaa, eteläisessä Euroopassa, väestö, kansalaiset ovat sillä kannalla, että heillä on valtava taakka kriisinhoitajista pohjoisessa. Veromaksajat kansalaiset tuntevat niin, että heidän pitää maksaa näiden syntisten, syntien vuoksi, lainausmerkeissä. Mielestäni tämä on mitä vaarallisin tilanne ja mitä suurin riski, johon törmäämme. Se on paljon merkityksellisempi kuin mikään mahdollinen kasvu- tai vakaussopimuksen pykälän rikkominen. Eli kysyn, miten tästä selvitään? Okei. Okay. No niin, selvä. Ja kyllä nopeampaa tahtia tarvitaan. Katsotaanpa, jos sinä pärjät paremmin. Minä puhun Italia, niin menen nopeammin. Komission jäsen Renille kysymys. Kysymyksellä on yleisempikin merkitys, mutta ennen kaikkea se koskee Italiaa. Eilen te toistitte, että jotta voitaisiin velan poistamisuunnitelmia arvosarvioita. Että täytyy ottaa muitakin merkittäviä tekijöitä, kuten yksityiset säästöt ja mitä muita arv- tekijöitä arvioidaan. Otetaanko huomioon esimerkiksi yksityinen velka sillä, siinä määrin, miten se vaikuttaa maan kykyyn selviytyä valtion velasta. Tämä merkitsee sitä, että Italiassa on pidetty julkista velkaa 120 prosentin tasolla, kun otetaan huomioon korkeat säästöt, perheiden korkeat säästöt, ja näin voitaisiin kääntyä yksityisten puoleen. Onko tällainen tulkinta oikein? Miten tähän teidän mielestänne markkinat tämmöiseen reagoisivat? Thank you, well. Kiitoksia, hyvin meni. Arvasin, että voin siihen luota herra Guerrero. No niin, kiitoksia kovasti ja aivan lyhykäisesti. Herra Juncker täällä, täällä. kysyisin tästä pysyvästä rahoitusvakausmekanismista. Tiedätte, että tämä mietintö on laatimassa lausuntoa ja perussopimusvaliokunnassa on hyväksytty mietintö ja siinä on mietitty vaihtoehtoisesti, että kun uusia esityksiä tulee neuvostosta ehkä, vai olisiko niin, että päädytään sopuratkaisuun, julkilausumaan – ja sen myötä otettaisiin mukaan yhteisöelementtejä tähän mekanismin toimintatapaan ja sen kehittämiseen. Meidän täytyy parlamentilla ensi viikolla äänestää tästä, siis vielä ennen neuvoston kokousta, 24.5. päivä. Onko Juncker sitä mieltä, että kun vuoropuhelua käydään parlamentin kanssa ja tällaisia takuita halutaan ajaa takaa, niin ainakin olisiko mahdollista saada jotain lisätietoja vielä tästä aiheesta. Kiitoksia, Viki. Kiitos. Olen pahoillani, että olen myöhässä. Olisi ollut mukava kuulla eh, Junkerin vastauksia Lunin kysymyksiin. Kiitoksia kuitenkin tästä, mitä kuulin. Minä olen kyllä sopimuksesta hämilläni. Kenties naivisti odotin kuulevani enemmän pankeista. Moody's ja Espanjan pankit, siellä on kysymysmerkkejä, Irlannin pankit ja pankkikriisiin. Tämäkin liittyy. Olemme myös kokeneet, että stressitestit eivät olleet aivan täysin luotettavia. Tämä osoittaa, että me todella tarvitsemme sellaisia stressitestejä, joihin voidaan luottaa. Mitä nyt sitten tulee seuraavaksi? on ajateltu, että kenties varoja lisätään niin, että pankille saadaan lisää pääomia. Ja nyt kriisin olosuhteissa niinkään kansalliset konkurssilait eivät olleet ongelmallisia, vaan, vaan ylikansalliset tilanteet osoittautuivat ongelmiksi. Schäuble tänä aamuna ehdotti, että jokaisen, kaikki jäsenvaltiot olivat sopineet, että ne tekevät yhteistyötä ja auttavat pankkeja näissä stressitestitilanteissa. Saisimmeko tästä jonkinlaista lisäselvyyttä? Kiitos, Elisa. Thank you English. faster. Sorry, I couldn't listen to the beginning of the present. Anteeksi, että en alusta asti kuullut tätä keskustelua. Minulla olisi muutama kysymys. Tulokset osoittavat hyvin selkeästi sen, millä ehdoilla jäsenvaltiot voivat tähän mekanismiin tulla mukaan. Mutta mitkä ovat ne ehdot, joilla interventioihin varsinaisesti ryhdytään? Mehän tiedämme, että Kreikka on saanut nyt paremman sopimuksen aikaiseksi. Väline olisi pysyvä niin, että saadaan lisäresursseja ja primäärimarkkinoilla voitaisiin sitten ostoja tehdä. Tämä nyt on hieman tällainen yhdistelmä ja, ja, ja sekaava tilanne. Voisitteko hieman kertoa yksityiskohdittain, miten tämä toimisi? Ja sitten vielä yksimielisyyteenkin pitäisi pyrkiä. Meillä on tässä paljon indikaattoreita. Samanaikaisesti me työstämme indikaattoreita, jotka kuvaavat makrotaloudellista epätasapainoa. Eikö tätä voitaisi asettaa eurooppalaisiin puitteisiin, eikä niin, että jäsenvaltiot kontrolloivat muiden suoriutumista? Emmehän me tiedä, miten nämä on luotu. Sitten vielä kysymys pankeista. Kumma kyllä. Maiden pitäisi puuttua tilanteeseen silloin, kun omissa pankeissa on, on kielteisiä tuloksia. Ja sitten maita pyydetään kehittämään omaa lainsäädäntöä, äh, jolla voidaan valvoa näitä epäonnistuvia pamppeja, pankkeja. Meillä on nyt yksittäisiä kansallisia lainsäädäntöjä ja lähestymistapoja, joilla lähestytään näitä pankkiongelmia. Ja parlamenttihan oli ehdottanut nimenomaan Euroopan laajuista lähestymistapaa. Kiitoksia lopuksi Danutta. No kiitoksia. Vicky. varasti ensimmäisen kysymykseni, mutta kysyn suorasukaisesti, mistä löytyy rahat pääomittamiseen, varsinkin kun ei ole mitään kriisiratkaisurahastoa. Ei ole koskaan kuultu aikaisemmin. Hyvä, että Olli Rehn sen nyt mainitsi tämän pankkien pääomittamistarpeen. Ja sitten Jean-Claudille vielä kysymys. Nyt oikeastaan tulee uusi säädös, joka liittyy taloushallintoon, euroalueeseen ja opt-in vaihtoehtoon olla mukana euron ulkopuolisille maille. Eikä sitä tiedä kuulemma pelkästään siitä, että viittasitte 27 valtion johtajan tapaamisiin, vaan muita syytäkin on. Mutta sitä oikein täytäntöön pannaan? Miten tämä järjestellään? Kuka määrää säännöistä, kynnyksistä, ver- valiovertailusta? Onko meillä 17 järjestelmä vai sitten rinnakkainen luokka kynnyksiä ja muille? Miten tästä selvitään? Match. Kiitoksia kovasti. Ja nyt huonot uutiset. Kukin saa vain viisi minuuttia, koska teillä oli aikaisemmin runsaasti aikaa, mutta nyt vauhtia. Komission jäsen ehkä ensin tai koska viimeksi puhutte viimeksi. You Sharon for fairness. I think Kiitos tästä reiluudesta. Oikein ystävällistä. Kiitos näistä hyvin asiapitoisista kysymyksistä. Valikoin tästä päältä ja jätän jotkut kysymykset Jean-Claudille. Pannaan vahinko kiertämään. Ensinnäkin Vicky Fordin ja Danuta Hybnerin kysymyksiin liittyen pankkeihin. Tässä olette hieman kielteisiä ja skeptisiä sen suhteen, miten voimme puuttua pankkiongelmiin. Minun mielestäni me olemme edistyneet huomattavasti. Olemme uudistaneet rahoitusvalvontarakenteita, valvontarakenteita. Teidän päätöstenne perusteelta, jäsenvaltioiden tekemien päätösten perusteelta, Euroopan parlamentin tekemien päätösten perusteelta olemme saaneet aikaiseksi pankkivalvontaviranomaisen, toisen viranomaisen valvomaan vakuutussektoria ja arvomarkkina, arvomarkkinoita, arvopaperimarkkinoita. Tarkoitus on valvoa myös makrotaloudellisia riskejä. Jean-Claude mainitsi myös keskuspankin roolin. toteaisin, että viime kierroksella pankkien stressitestien yhteydessä pääpuutteena oikeastaan oli se, että yhtenäisyydessä oli hieman toivomisen varaa. Nyt me teemme stressitestit pankeille ja saman aikaisesti me testaamme myös tätä uutta eurooppalaista valvontarakennetta. Tämän viikon perjantaina pankkiviranomainen päättää yhteisestä metodologiasta, jota käytetään kaikissa 27 jäsenvaltiossa, ja, eh, kun stressitestit tehdään. Luonnollisesti sitten testit toteutetaan ja viimeistellään maalis-huhti-toukokuussa. Toteutetaan vertaisarviointia kesäkuussa ennen kesätaukoa stressitestien tulokset julkaistaan. Tuohon mennessä on tarpeen, että jäsenvaltioilla on varmuus siitä, että on olemassa sellaisia järjestelyjä toteutettavissa niin, että uudelleen äh, rakenneuudistuksia toteutetaan ja tarvittaessa myös lisäpääomittamista. Totta kai Parasta olisi saada rahoitusta yksityisiltä rahoittajilta, mutta jos tämä ei riitä, niin sitten seuraava puolustuslinja on se, että varmistetaan, että on kansallisia rahoitusjärjestelyjä, joihin voidaan tarvittaessa turvautua pääomittamisen suhteen. Samoin kuin vakausvälinettäkin Euroopan unionin väline on relevantti vain näissä hiljan tapahtuneissa Irlannin Kreikan tapauksessa. On hyvin tärkeää, että tämä stressitestikierros tehdään todellakin kurinalaisesti, täytäntöönpanon sääntöjä noudattaen ja samanaikaisesti olemme valmiita sitten toimimaan seuraamusten edellyttämällä tavalla. Johtopäätöksen omaisesti voisin todeta, että oikeastaan täällä esitettiin suora kysymys yksityisestä velasta Italiasta. Yksi uutuuksista ja keskeisistä päätöksistä ECOFIN neuvostossa ja samanaikaisesti myös parlamentissa on se, että hyväksytään velkakriteeri vakaus- ja kasvusopimuksen vakavasti otettavalla tavalla. Kenties muistatte, että sopimuksessa ja perussopimuksessa näiden painoarvo on ollut yhtäläinen. Jostain syystä vain vaje katsottiin olevan variaabeli silloin, kun arvioidaan budjetin tasapainoa, mutta nyt velkakriteeri otetaan huomioon myös sen rinnalla, että katsotaan kuinka paljon vuosi, vuosittain velkaosuutta on saatu pienenemään. Me olemme tehneet tässä sen kompromissin, että relevantit tekijät, kuten esimerkiksi yksityinen velka, jos sillä on vaikutusta valtion kykyyn hoitaa julkisen velan velvoitteitaan, otetaan huomioon. Tämä on aivan järkevää minun mielestäni. Vielä viimeinen minuutti, jonka aikana voin sanoa, että että Ferreira viittasi tällä indikaattoreihin, se on tärkeää. Taloushallinnon uudistuksen toisen pilarin kannalta, kun puutumme talouden tasapainon ongelmiin tietyissä jäsenvaltioissa, myös siinä, josta tunnen parhaiten, tämä on tärkeä kysymys. Tämä ei koskaan tarkoita sitä, että haluaisimme heikentää minkään Euroopan unionin jäsenvaltion vientikapasiteettia. Tämä olisi aivan tämän maailman ulkopuolella oleva ajatus ja täysin idioottimaista. Eli se ei missään nimessä ole meidän aikeemme. Pikemminkin me pyrimme siihen, että tutkimme tasapaino-ongelmia, erityisesti näissä vajemaissa, alijäämämaissa, koska siellä on kaikista suurin tarve parantaa kilpailukykyä. Ja myös ylijäämämaissa täytyy tutkia minkälaisia rakenneuudistuksia täytyy tehdä äh, kotimaisen kysynnän näkökulmasta. Bayer München pelasi Milanin Internationalia vastaan ja ei me tässä, äh, ei me, emme me tässä voi lähteä vaatimaan pelaajilta omien etujen vastaista pelaamista. Eli täytyy luoda sellaiset olosuhteet, edellytykset niin, että me kaikki pääsemme yleisesti parempaan tulokseen ja saavutukseen. Eli tällä tavalla me pyrimme käyttämään tätä hyödyksi. No, nyt täytyy paremmin kyllä laskea senttimme kuin minuuttimme, Jean-Claude. Pysytkö hän viidessä minuutissa? Kiitos, Sharon. No. Niin, eurobondeista. En, en halua puhua niistä, koska me olemme sanoneet niistä jo liian paljon. Tässä nyt on vain sellainen toteamus, että nämä instrumentit, jotka on käyttöön asetettu ja minkälaisia uusia välineitä me saamme käyttöömme, niin meidän pitäisi pitää verrata siihen tilanteeseen, jossa eurobondit sitten ovat välineenä välineiden joukosta. Hyvin minimaalinen eh, tämä mahdollisuus on. Ehkä olisi helpompi ollut toimia eurobondien myötä, mutta sen, sen näemme sitten tulevaisuudessa. CDSstä olen sitten samaa mieltä Kristofferin kanssa. Meillä ei nyt ole aikaa tähän, tästä päästä sopuun. No sitten työmarkkinapolitiikkaa. Kyllä se, kyllä minä siitä aivan tosissani puhun. Eh, Sopimusmaailma eh, eh, on sellainen, että siellä on hyvin vaikea toimia. Jos Euroopassa vaaditaan, että indeksiehto poistetaan, niin se on sitten jo aivan niin kuin tosissaan tehty huomautus, joka on otettava tosissaan. No, sitten se, että jostain löydetään pääomia Colbell Capital, eli sellaisesta pääomasta olen puhunut, sellaista pääomaa, joka voidaan sitten kerätä pois. Ja se voisi olla Eh, helpompi kuin se, mitä vain maksetaan. Mutta nämä ovat sellaisia asioita, jotka ovat ensi viikon kokouksessa esillä. No sitten transaktiovero. Olen periaatteessa sen puolesta, vaikka tiedän, että tämä liittyy hyvin moniin muihinkin asioihin ja joudutaan hyvin, etsimään hyvin laajaa konsensusta, jos tälle tielle lähdetään oikeudenmukaisuussyistä. syistä se olisi hyvä. Minua nimittäin ärsyttää paljon se, että mm, tässä finanssimaailmassa mm, on sellaisia käyttäytymistapoja, joita en uskonut enää kriisin jälkeen näkeväni. Sellaisia eh, tapahtumia, että, mm, että vain kiihdytetään niitä menettelyjä, joita on jo aikaisemmin käytetty, täytyisi pystyä selittämään, mitä tehdään. Toiset kysyvät, että mitä, tie, mitä nyt on tehty. Miksi kysytään, että miksi pankit pelastettiin ja miten e, sitten näitä bonuksia on maksettu kansainvälisille pankeille? Nämä ovat ongelmia, joita ei politiikassa e, ole jotka ovat huonosti selitettävissä. Tässä on ollut tällaista hyödyntämistä, jotka ovat nostaneet riskiä. Täytyy hyvin suuret, massiiviset säännöt saada näiden bonusten hillitsemiselle. No sitten tämä transaktiovero, niin ei se ole ensimmäinen kerta, kun Euroopassa siitä puhutaan. Sitä täytyy tutkia ja kehittää vielä euroalueella ja koko Euroopan unionissa. Meillä täytyy olla selvää se, että miltä perustalta niiltä kerätään ja koskeeko se kaikkia tuotteita, minkälaisia riskejä on tässä transaktioiden verottamisessa. Tämän me otamme tehtäväksemme ja en tiedä, saadaanko kaikki nämä ongelmat äh, ratkaistua, mutta me odotamme nyt ehdotuksia, joita täytyy tehdä. Olen allerginen sille, että jaetaan maat etelän ja pohjoisen maihin, syntisiin ja muihin. Meidän täytyy vain oppia tässä kilpailukyvyn vankistuessa, että emme tee samoja virheitä kuin menneisyydessä. Minä haluaisin sanoa, että jos me emme ratkaise etelän maiden ongelmia, niin kyllä se tulee vielä kalliimmaksi, tulee kalliimmaksi kuin muut. Hyvin monet pankit pohjoisessa joilla ja niin monet asiat hämmästyttäisivät, jos niitä jouduttaisiin tekemään. Niin sitten ei-euromaat, voivatko ne tulla eurosopimukseen mukaan? Se kuulostaa ystävälliseltä. Mutta jos kansalliset, e, kansalliset uudistusohjelmat näissä maissa, jos niillä ei ole sellaisia tavoitteita kuin eurosopimuksessa ja jos ei niitä toteuteta, niin niin silloinhan meidän toimintakykymme on samantasoista ja, ja meidän täytyy sitten ähm, selitykset antaa kuusi minuuttia kuusi sekuntia. Yes. I'm sorry, you mean Ne, ne. Siinä tuli vajetta. Ministeri, olkaa hyvä, kiitoksia. Palaisin vielä saksalaisen kollegan esille ottamaan seikkaan. Olen aivan samaa mieltä kanssanne. Ei ole kyse euron kriisistä, euroalueen kriisistä. Kyse on tietyistä ongelmista yksittäisissä maissa. Tässä villakoiran ydin keskustelussa ohjausjakson tiimoilta tai yhteensovittamisen tiimoilta. Siitä löytyy ratkaisu. Ohjausjakson alla meillä on kansalliset uudistusohjelmat. Yksittäiset ohjelmat minun ymmärrykseni mukaan johtavat uusiin työpaikkoihin, vilkastuvaan kasvuun, ja kestävämpään varanhoitoon. Tähän tähtäämme. Ja nyt johtaja rinnallani on tässä valvonut enemmänkin ajankäyttöä. Yhteenveto, kiitos. Egyetlen percben egy képi beszéddel szeretném zárni, amit... Kiitoksia Sharon aivan lyhyesti. Yhteenvetona yksi kommentti. Aloitin toteamalla, että 15. maaliskuuta 1848 oli kansalaisvallankumous Budapestissa. Pestistä Budaan mentiin sillan yli vapauttamaan sattamaa aikana oli vain yksi silta, silloin nyt on kymmenen siltaa. Kaikki on uusittu sitä paitsi viime vuosien aikana. On kyse silloista, ei pelkästään Budapestissa, vaan myös Euroopassa. Siis meidän täytyy kaikkien käyttää näitä siltoja, oli sitten henkilöautossa tai rekassa tai miten tahansa kulkeekin mitä enemmän meillä on Eurooppaa ja mitä vahvempaa Eurooppaa, sen parempaa elämää Euroopalla on tarjota. Eurooppalainen ohjausjakso on silta, jonka me joudumme itse rakentamaan ja jota voimme sitten käydä. Kiitoksia kovasti. No ihan lopun, lopuksi olemme kuulleet, että on jonkinlaista kilpailua eri välineiden kesken. Eurosopimus kuitenkin päällimmäisenä. Ohjausjakso puolestaan on hyvä katto. Ehkä on hyvä sanoa, että Euroopan parlamentissa tavoitteena on tavallaan panna sixpacki päällimmäiseksi, koska siinä on myös lainsäädännöllisiä sitoumuksia. Olemme kuvitelleet, että me voidaan luoda yhteyksiä eurosopimukseen ja valvontapuitteisiin ja sen sellaiseen. Se on jatkossakin meidän tavoitteemme. Toivottavasti pystymme sitten saamaan jotain yhteensovitettua lopuksi. Sitten vielä toteaisin, että on toinen parlamentin tapaaminen parlamentin budjettivaliokunnan järjestämänä liittyen talousarvion näkökohtiin, kansallisten ja eurooppalaisen talousarvion synergiaan liittyen myös ohjausjaksoon. Uusi kokous järjestetään parlamentissa 13. huhtikuuta tänä vuonna herra Lamassuur, valiokunnan puheenjohtaja, järjestää tämän kokouksen. Kiitoksia käynnistä. Saatte tiedon tästä myöhemmin vielä. Näillä sanoilla haluaisin kiittää puhujia avoimuudesta niin, että he myös sietivät minun kurinpitoani.